Uudistukset ovat ennakkoehto kukoistavalle demokraattiselle tulevaisuudelle ja se on Ukrainan kansalaisten etujen mukaista. Kiitos kovasti kollega Valean. Sitten vihreän ryhmäpuheenvuoro. Rova kollega Harms, puolitoista minuuttia. Kiitos herra puhemies, hyvät naiset ja